darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Pyytäisin teitä kaikkia istutumaan. Hyvät kollegat, 4. heinäkuuta 2013 keskeytetty istuntokausi avataan uudestaan. Darf Sie alle zu unserer ersten Plenarsitzung Haluan toivottaa teille tervetulleeksi ensimmäisen istunton kesätauon jälkeen. Valitettavasti minun aloitettava istunto ikävällä ilmoitusasialla. Tovarimme kollegamme Lothar Biski on menehtynyt äkillisesti